Me äänestämme kello 12.30. Niin unohdin sanoa sen, mitä jo tiedätte, että istunto jatkuu huomenna 9.14.30 ja sitten 15.20 ja 21.23. Esityslista on julkaistu ja löytyy parlamentin nettisivuilta. Tällä tavoin voimme todellakin